Jatkamme istuntoa. Pöytäkirjat ja asiakirjat ovat tarjolla eilisen kokoukseen liittyen. Onko mitään huomautettavaa? Pöytäkirja on täten hyväksytty. Neuvoston kanta ensimmäiseen käsittelyyn liittyen on pöydälläni ja komission kantakin on tiedossani.